Ok. Bien, chers collègues, je vous invite à prendre place. L'ordre du jour est chargé. La séance est ouverte. Istunto alkaa. Jos ei huomautuksia ole esityslistaan, niin lähden siitä, että esityslista hyväksytään. Minulla on muutama ilmoitusasia teille. Ensinnäkin maanantai-iltana järjestettiin viides ja viimeinen kolmikantaneuvottelu Euroopasta kehitysrahastosta, siis kestävän kehityksen rahastosta. Siihen tehtiin vielä äh, muutoksia ja sitten ähm, neuvottelujohto pääsi yhteisymmärrykseen. Ähm, Koreper hyväksyi tämän eilen. Ja sitten AFET Deve budjetin yhteisvaliokunta kokouksessa 19.30 maanantaina Strasbourgissa VIK rakennuksessa on tämä yhteinen valiokuntakokous ja sitten jos se siellä hyväksytään, niin sitten tekstistä äänestetään Täysistunnossa ennen täysistunnon päättymistä. Edustaja Garja Sabal haluaa sanoa vielä jotain. Hän oli hyvin aktiivinen kolmikantaneuvotteluissa. Eikä tämä ole mitenkään helppoa, kun siinä on kolme valiokuntaa mukana. Ja Eder oli kyllä erittäin hyvä tässä. Kiitos. Aivan lyhyesti todellakin on päästy sopimukseen ja Koreberissä on todettu, että teksti on hyvä, josta olemme neuvotelleet viisi kolmikta neuvottelua ja kolme näistä, joissa ovat mukana teknisiä ja poliittisia ja todellakin lukuisia tunteja neuvotteluja. On totta, että organisointi on todella vaikeaa, koska on kolme esittelijää eri poliittisista ryhmistä ja jotka edustavat eri valiokuntien etuja, on todellakin erittäin mutkikasta. Jos tavallisesti olisi tekniset joukot ovat hyvin tärkeitä, niin tässä tapauksessa on todellakin perustavanlaatuista, koska neuvottelut poliittisissa kolmikantaneuvotteluissa merkitsevät sitä, että esitetään kantoja, mutta teknisissä todellakin puhutaan kohta kohdalta etsien oikeaa sanamuotoa näiden sopimusten osalta, jota on erityisesti kiittää meidän joukkuetta aloitamme täältä budjettivaliokunnasta, koska on totta, että tietysti kehitys ja sisäpolitiikka on hyvin tärkeää, mutta olivat todellakin tehneet erinomaista työtä tämä meidän joukkueemme ja olemme päässeet mitä varmimman sopimukseen. Kaksi aivan lyhyttä kommenttia tästä sopimuksesta. Se, että ei ole mitään tällaista tähtiajatusta parlamentilta, joka olisi erityisen näkyvä. Käytännössä katsoen Olemme pyrkineet tasapainottamaan kaikessa, mitä olemme pohtineet näissä neuvotteluissa. Olemme pystyneet näkemään asiat tällaisena kokonaisuutena. Ja näyttää siltä kenties, että on ollut eh, tällaiset neuvottelut, joissa on ollut hyvin vähän liikettä, mutta viime kädessä olemme kuitenkin pystyneet saamaan vietyä asioita läpi, joita olemme pitäneet tärkeänä ja, ja tulokset ovat hyvin tärkeitä laatuisesti, koska olemme pystyneet eh, ottamaan esille monia tavoitteita, ja tämän todellakin kysymys on investoinneista, jotka palvitsevat todellakin todellista kehityspolitiikkaa kohdemaissa ja olemme myös pyrkineet parantamaan kriteerejä, joita, jotka liittyvät sosiaaliseen vastuuteen, ihmisoikeuskysymyksiin, vastuulliseen investointeihin, vastuullisiin investointeihin ja kaikkien työntekijöiden oikeuksien kunnioitamista joita olemme pitäneet hyvin tärkeänä, joten myöskin tämä täydentävyys, joka liittyy kaikkiin näihin rahastoihin. Yksi aihe, jota olemme pitäneet hyvin tärkeänä, on se, että neuvosto on hyväksynyt 28 prosenttia toimintarahoista, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta olemme saaneet myöskin hyvän sopimuksen aikaan veronkierron ja veropetoksien alueella selkeillä säännöillä, jotka liittyvät siihen, miten jaetaan näitä tavoitteita, jotka liittyy myöskin tähän hallintoon. Ja on todennäköistä, että Euroopan parlamentilla on tarkkailija strategisessa komiteassa, ja olemme myöskin asettaneet lukuisia ehtoja, jotka liittyvät arviointeihin – ja myöskin vaatimukset, jotka liittyvät siihen, jotta voidaan seurata sitä, mitä tapahtuu ja todellakin myöskin mitä näihin investointimahdollisuuksiin tulee. Joka tapauksessa tämä on hyvä sopimus ja uskon, että voimme äänestää sen puolesta. Merci. Et merci à, à votre engagement. Kiitos ja kiitos työstänne te olette toiminut erittäin tehokkaasti. Ja sitten olisin kertoa matkasta Israelin ja Palestiinan heinäkuussa se on nyt lykätty, koska mehän halusimme mennä myös länsirannalle ja Gaasan, mutta Israelin puolelta ollaan sitä mieltä, että se ei ole mahdollista turvallisuustilanteen takia Gaasan alueella on jännitteitä johtuen Gaasan alueen sähkönjakelun rajoituksista. Ja siksi ajattelin, että on parempi lykätä tätä sen sijaan, että matkustettaisiin vain länsirannalle. Ja harkitsemme tätä uudelleen vuoden 2018 alussa. Nyt meillä oli koordinaattorien kokous. Tässä otettiin, tässä meille määriteltiin Ruova Vaidere yhdeksi esittelijäksi. Sitten globalisaatio mm, mm, äh, rahasto Italia, herra Via, sitten äh, budjettitoimenpiteet äh, ja haasteet, jotka liittyvät maahanmuuttoon, edustaja Muresan, eurooppalaiset solidaarisuusjoukot, SNDlle, joka ehdottaa esittelijää, sitten Euroopan kehitysohjelma, puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen tämän ottaa EPP. EPP nimittäin myös esittelijän, sitten EPP myös tästä Euroopan puolustustoimintaohjelmasta. Vuosikertomus, joka koskee yhteisen turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa puheenjohtajalle. Koordinaattorit kertoivat myös yhteisen tutkimuskeskuksen ISPRAN lääketieteellisen tutkijan paikasta ja ei vaadi enää lisätietoja. Koordinaattorit päättivät olla mukana myös tutkimuksessa, jossa ta- ta- tarkastellaan trusteja. Vuonna 2017-2018 yleisesittelijät Geijer ja Murasan ovat sitä valvomassa. Nämä ovat ne päätökset, joista halusin teille kertoa. Ja näin Pääsemme äänestämään. Laittakaapa korttina sinne koneeseen. Niin katsotaan, että kaikki toimii. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a-t-il voté Non. Les 27 cartes enregistrées, 26 votes exprimés.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 hyväksytty, 129 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 133 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 134 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 136 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 158 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 163 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 164. Ja siinä on suullinen tarkistus mukana puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 165 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 166 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 raukeaa. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Voi anteeksi. Kompromissi 19a puolesta vastaan tarkistetaan. 19 Ah. Yhdestoista tarkistettu. Le scrutin est clos. Il est approuvé par 10. Hyväksytty. 17 puolta ääntä, 10 vastaan. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty, 178 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 179 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää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 Vetään työllistyspuheenvuoro. Esimerkiksi tarkoituksen 2, 102 liittyy suullinen tarkistus. Haluaisimme, että siitä äänestettäisiin erikseen, joten ensimmäinen osa outside the EU budget ja sitten toinen osa erikseen. Quel est, quel est l'avis du rapporteur sur cette proposition mikä on esittelijän näkemys tästä kysymyksestä? Sorry, are we talking about amendment 200? Puhuimmeko tarkistuksesta 212, jossa piti olla suullinen tarkistus esittelijältä ja tar- esittelijän suullisella tarkistuksilla me tulimme siihen tulokseen, että voimme äänestää tämän kappaleen puolesta. En tiedä, voimmeko hyväksyä kohta kodalta äänestyksestä tällä hetkellä, jos he vetävät pois tämän suullisen tarkistuksen. Mikä on tämä teidän pyyntönne tarkkaan ottaen? No, mm, seguimos pensando que... Niin, me, että pitäisi äänestää erikseen. Joka tapauksessa pyytäisimme, mitä äänestettäisiin alkuperäisestä tarkistuksesta aluksi ja sen jälkeen äh, niin, että siinä olisi tämä lisätty osa mukana. Si, si vous êtes mis d'accord avec le rapporteur pour... Jos olette samaa mieltä esittelijän kanssa koko tästä lisäyksestä, niin sitten voidaan äänestää ihan näin vain. Olette tyytyväisiä vai? Oi. Emme yhteen äänestykseen. Emme. No, nosotros pedimos... Me pyydämme, että äänestettäisiin tarkistuksesta siinä muodossa, kun se oli alun perin, ja me to, emme ole olemme tätä suullista tar- lisäystä vastaan. Alors, Monsieur rapporteur. Thank you very much. So there was a... Kiitos oikein paljon. Eli meillä oli suullinen tarkistus. Jos GUE-ryhmä haluaa vetää tuon suullisen tarkistuksen pois, niin sitten me äänestämme tästä alkuperäisestä kappaleesta ja silloin minun suositukseni on, että äänestetään tarkistusta vastaan. Jos pidätte suullisen tarkistuksen tässä, niin silloin minä suosittaisin, että äänestämme puolesta, mutta jos aiotte vetää sen pois, niin sitten tämä on muutenkin ainoa asia, minkä voitte tehdä, vetää sen pois, niin sitten minun suositukseni on, että äänestetään vastaan. Donc vous orale. Pedimos que se retire la... Niin. Esitän sen pois esittelijän tarkistus alkuperäisestä. Donc, on vote origine. Eli äänestetään alkuperäisestä. Eli Virjautan esittämältä tarkistuksesta, johon esittelijä suhtautui kielteisesti. Eli alkuperäinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 213 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 214 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Repoussé par 10. Hylätty 18 ääntä, 8 vastaan. 215 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 219 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 220 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 225 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 226 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty 227 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sur les opinions. Paragraphe. Valiokuntien lausunnot. Työllisyysvaliokunnasta tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale yksi tarkistus naisasioiden puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin äänestetään sitten koko tekstistä. Näin äänestetään koko mietinnöstä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, äänestys on päättynyt. 22 ääntä, kolme vasta ääntä, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja näin äänestetään sitten Monika Vanan mietinnöstä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 tyhjä, hyväksytty. Ja näin koko teksti. Äänestys on alkanut. Ja näin 24 kaksi vastaan tai yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. transfer. Ja sitten seuraavaksi ystävä Kairin mietintö. Mm-hmm. Neljä siirtopyyntöä. Yksistä koskee Turkin hätäapua. Katja Anna hänelle puheenvuoron. Kiitos aivan nopeasti, kuten olette huomanneet. Siis nämä liittyvät Turkin avun ja seitsemän sen aiemmin ja mitä olemme lykänneet äänestämme ja pyydämme, että äänestettäisiin sen puolesta, siis näiden kahden siirron puolesta. Yksi pieni kommentti. Luen näin tästä tässä yhteydessä, niin usein huomioon, että neuvosto päättää, että se ei aseta eh, sakkoja tai eh, vastaavaa, joka liittyy näihin my- siirtoja, jotka liittyvät Turkkiin. Tämä kyllä huolestuttaa hiukan se, että tässä etsitään rahaa nyt kirstun pohjalta, että voidaan täyttää sitoumukset, jotka liittyvät tuelle Turkkiin. Ja samankaan neuvosto sanoi, että, että se toimii tällä tavoin, että laitetaan ne myöhemmin. Eli se ei kuitenkaan sitten anna mitään sakkoja tänne myöhäisille maksulle, jotenkin minä pitäisi sanoin, että me olemme tietysti näitä muut siirtopyrit, no kahdeksan liittyy globaalisuudistusasteen kanssa ja Leoniin, ja, ja kymmenen liittyy siitä vahvistetaan IT-palveluita ja hankkeita 4 miljoonaa euroa, jotenka, joten tämän näiden puolesta, voisimme kaikki neljän puolesta äänestää siis. esittelee esittää tätä. Ensinnäkin siirtopyyntö 7 2017. Siitä äänestetään ensin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 21 puolta ääntä, 2 vastaääntä, 2 tyhjää. Siirto 8 2017. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. kaksi puolta ääntä, 3 vastaääntä. Hyväksytty. 10 kautta 2017 äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolta ääntä, yksi vastaan ääni. Hyväksytty 11.2017. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 22 23 puolta ääntä, kaksi vasta ääntä hyväksytty. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Tarant, joka kertoo meille muista mahdollisista siirtopyynnöistä viimeisessä kokouksessa otettiin edelleen esille artikla 25 alueiden komitean kolmen siirtopyynnön vuoksi. Ja näin ollen ehdotimme näistä käytävää äänestystä. Edustaja Tarant, haluatteko käyttää puheenvuoron? Uh, very shortly, Mr. President, I would like... Ihan lyhyesti puheenjohtaja haluaisin sanoa, että tietojeni mukaan me voimme kaikki vapaasti äänestää uh, tukeaksemme siirtoa numero kolme ja pyytäisin, että äänestätte siirtoja yksi ja kaksi vastaan, uh, koska alueiden komitea tässä on antanut selvityksiä, mutta ne ovat, eivät ole mitenkään tyydyttäviä, koska budjettiviranomaiset ovat antaneet määrärahoja näitä toimia varten, eikä heidän pitäisi pyytää lisää. Tässä nyt ihan lyhyesti tämä. Jos teitä kiinnostaa tämä asia enemmän, niin voin osoittaa teille, että he leikkaavat ohjelmia ähm, lapsille, koululaisille, luodakseen visuaalisia identiteettejä poliittisille ryhmille ja täydellä kunnioituksella minä pidän kollegoista äh, täällä äh, kaikista poliittisista ryhmistä ja heidän visuaalista identiteetistään ei sitä tarvitse mitenkään parantaa. Monsieur Dupré. Monsieur Dupré. Hyvä pu- puheenjohtaja. En nyt aio ottaa kantaa näiden siirtojen sisältöön, vaan periaatteeseen, josta tässä on kyseessä. Mehän olemme hyväksyneet budjettiartiklassa tietyn määritellyn summan, joka on pienempi kuin se, mitä alun perin pyydettiin alueiden komitean toimesta. Eli me vähensimme Ähm, määrärahoja, jossa nyt oli 500 miljoonaa euroa, vähensimme sen 300 miljoonaa. Hyväksymme sen valiokunnassa ja hyväksymme sen myös täysistunnossa. Mitäs nyt alueiden komitea sitten tekee? Se pyrkii etsimään määrärahoja muiden budjettikohtien mm, avulla ja nostamaan tätä alkuperäistä summaa, jonka me määrittelimme alhaisemmaksi. Eli tämä on se periaate, joka pitää ottaa esille minä kiistä sitä, että eivätkä halua lisää, mutta silloin kun olimme sitä mieltä, että alkuperäinen määräraha, jota pyydettiin, sitä laskettaisiin ja äänestimme siitä, ja että nyt hyödynnetään tätä niin, että käytetään hyväksi järjestelmän että päästään tuohon alkuperäiseen summaan. Se on periaate, jota emme voi hyväksyä. Siitä syystä tässä kohdin minä ainakin haluaisin tukea edustaja Tarantia. Bien. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ai, edustaja Tarant vielä. Thank you. Just a final remark. Kiitos. Ihan vain viimeinen kommentti. Olen kovasti samaa mieltä siitä, mitä herra Depre sanoi, ja vain todistaakseni eh, tämän asenteen, että herra Kronsberg Elmars on sanonut eh, minulle, että huolimatta teidän päätöksessä me olemme jo käyttämässä näitä rahoja, ja tätä ei voida mitenkään hyväksyä. No. Bien, je... Selvä, ymmärretty. Ja minulla on esitetty pyyntö nimenhuutoäänestyksestä. Onko se vahvistettu? des groupes euh, verts, euh, CR, N... Vihreät, ECR, ENF, QE. Ja näin on päästy riittävään määrään, jotta jatketaan siis nimenhoitoäänestyksen parissa. Ensimmäinen siirto. Äänestys on alkanut. Scrutin ei kluu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 15 puolta 6, 9 vastaan 2 tyhjää. Toinen siirto. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 7, 18 puolesta 6 vastaan hyväksytty. Kolmas siirto lopuksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23 puolta ääntä. Yksi tyhjä, kaksi tyhjää ääntä ja yksi vasta hyväksytty. Edustaja Hulmaer on paikalla. Elle n'est pas là. Madame Olmeyer n'a pas pu nous rejoindre. Elle propose donc euh, de reporter. Edustaja Holmeyer ei päässyt paikalle, mutta hän on pyytänyt tätä päätöstä siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen, koska hän ei ole kyennyt vielä viemään tätä työtään loppuun asti. Pyytäisin, että hyväksytään äänestys äänessä äänestys kahdesta määrärahasta, jotka hyväksyttiin, siis niistä lykättäisiin äänestystä ja näin on tehty. Kiitoksia. Nous en avons terminé avec la séquence des votes. Näin äänestysosio on päättynyt. Siirrymme seuraavaan kohtaan, joka koskee vuotuisen kasvuselvityksen tavoitteiden ja EUn ja jäsenvaltioiden talousarvioiden synergioita koskevaa tutkimusta. Haluaisin muistuttaa tässä sisällöstä vuoden 2016 syksyllä niiden keskustelun puitteissa, jotka koskivat budjettivaliokuntaa eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa koordinaattorit päättivät pyytää tutkimusta, joka koskisi synergiaa vuotuisen kasvuselvityksen ja EU-jäsenvaltioiden talousarvioiden välillä. Ja silloin minulla oli kunnia seurata tätä asian edistymistä. Brand Europe pyydettiin tämän tutkimuksen tekijäksi ja nyt tohtori Hafner esittelee meille tämän lopputuloksen. Hän on Cambridgeista tutkinut näitä asioita ja hänellä on mukana myös Brysselistä Round Europein edustaja. Useat eri tahot ovat mukana tässä kokouksessa. Pyydän mm, myös toivottamaan tervetulleeksi ne heistä, jotka ovat täällä mukana. Ja komissiota on pyydetty määrittelemään edustaja, joka vastaisi niihin kysymyksiin, jotka parlamentin jäsenet mahdollisesti esittävät näistä asioista. Jean Murel on budjettipääosastolta komission edustajana ja tämän lisäksi paikalla on myös ECFin pääosaston edustaja. Tutkimuksen esittely voi olla tilaisuus pohtia sitä, mikä on budjettivaliokunnan panos Euroopan parlamentin eurooppalaisen ohjausjakson määrittelyssä. Ja tätä asiaa käsitellään myös seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa, jossa teillä, teillä Kollegoilla on ollut tietysti mahdollisuus tutkia tätä kertomusta, joka on esitetty, ja sitä, miten hyödyllinen se voi olla, ja mitä vaikutusta sillä voi olla kansallisiin budjetteihin, kuten myöskin Euroopan unionin budjettiin. Ja näin ollen lisäarvovaatimus minusta ei ole tyydyttävä. Toivon, että nämä tutkimukset, jotka meille nyt esitetään, mahdollistavat sen, että voimme tällaisen epäselvyyden poistaa. Eli jos tohtori Hafner on paikalla. Edustaja Rybik. Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte mich recht herzlich bedanken, weil diese Studie... <clears throat> Tämä on meille erittäin tärkeä tämä äh, selvitys, kasvutyöllisyys ja BKT on suurta merkitystä. Pyytäisin kuitenkin, että tulevaisuudessa niin saisi myöskin äh, se QR-koodi näissä mukana, että voitaisiin myöskin elektronisessa muodossa tutustua näihin asiakirjoihin, että tällä kautta voitaisiin säästää paperia, voisi myöskin paremmin perehtyä näihin, joten QR-koodin käyttö tulevaisuudessa olisi aina hyvä asia. Votre souhait, votre souhait légitime est enregistré, monsieur. Ja näin teidän pyyntönne on rekisteröity. Monsieur le docteur Marco Hafner. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour cette étude. Kiitoksia tästä erittäin tärkeästä tutkimuksesta ja kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Teillä on käytettävissänne tietty määrä minuutteja, 20 tarkemmin ottaen, jotta voitte esitellä tämän kertomuksenne ja sen päätelmät. Kiitos oikein paljon, että meillä on mahdollisuus tänään esitellä tutkimuksemme tulokset liittyen vuotuisen kasvuselvityksen ja EU-budjetin ja kansallisten budjettien synergioihin.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 No niin, nyt on ratkaistu tämä ongelma näiden kalvojen kanssa. Ensinnäkin meidän puheemme rakenne. Aiomme puhua vähän tämän tutkimuksen kontekstista, sitten vähän niistä menetelmistä, joita käytimme, tutkimusmenetelmistämme. Sitten puhumme yksityiskohtaisemmin löydöksistä. Sitten puhumme hieman, millaisia vaikutuksia tällä on toimiin. Ja sitten katsomme, mitä muuta vielä voitaisiin pohtia tässä yhteydessä, jos on aikaa. No niin, tutkimuksen konteksti. Vuotuinen kasvuselitys on tärkeä osa eurooppalaista ohjausjaksoa ja se määrittelee ne prioriteetit, joilla halutaan saada aikaan työpaikkoja, kasvua ja finanssipoliittista vakautta sekä julkisen talouden vakauttamista. EU-laajuuden sen näkemyksen lisäksi se antaa myös ohjeita jäsenvaltioille maakohtaisten suositusten muodossa. Tarkoituksena on saada aikaan myönteisiä ratkaisuja, mutta mm, makrotalouden epätasapainomenettelyn lisäksi niin jäsenvaltioilla on paljon mahdollisuuksia itse valita, miten toimia näiden maakohtaisten suositusten suhteen. Sama koskee EU-budjettia. Ei ole aivan selvää, että EU-budjetti kuvastaa prioriteetteja vuosittaisissa budjetissa tai monivuotisissa rahoituskehyksissä. Siksi on mielenkiintoista katsoa, miten muotoinen kasvuselitys ja maakohtaiset suositukset näkyvät vuotuisissa budjeteissa ja meillä on vähän tässä empiiristä tutkimusta asiasta. Eli meidän tutkimuksessamme oli neljä peruskysymystä. Ensinnäkin yritin katsoa, kuvastako jo e budjetti prioriteettejaan niin, että saadaan aikaan taloudellista kasvua, kuten vuotuisessa kasvuselvityksessä vaaditaan, ja että kuvaavatko kansalliset budjetit maakohtaisten suositusten vaatimuksia. Ja toiseksi katsotaan, että edistävätkö eu budjetti ja kansalliset budjetit kasvua ja työllisyyttä niin kuin AGS ja CRS vaaditaan. Ja sitten katsotaan, onko synergioita EU-budjetin ja kansallisten budjetin prioriteettien välillä vuotuisen kasvuselityksen maakohtaisten suositusten saavuttamiseksi. Ja sen jälkeen katsomme, että onko näillä toimenpiteillä todella mahdollisuutta saada aikaan taloudellista kasvua ja parantaa julkisten talouden menoja. Nyt sitten menetelmistä. Tässä tutkimuksessa yritimme kerätä tutkimusaineistoa eri lähteistä. Uh, including, including uh, national... Mukaan lukien kansallista makrotaloudellista asiakirjaa, esimerkiksi maakohtaisia raportteita, kansallisia uudistusohjelmia, konvergenssiohjelmia. Lisäksi katsoimme Eurostatin tilastotietoja ja kansallisia budjettitietoja 12 maasta ja teimme myös nopean arvioinnin, jossa katsoimme maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa ja synergioita vuotuisissa kasvuselvityksissä ja miten tämä todella edistää talouskasvua. Ja Tämä tutkimus kattaa vuodet 2014-2016. On tärkeää korostaa, että eh, tiedot vuoden 2016 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanosta eivät ole eh, täydellisiä, koska me emme, saimme tämän päätökseen ennen tätä eh, vuoden 2016 vakaus- ja konvergenssiohjelman täytäntöönpanoa. Me tutkimuksessa keskustymme EUn 28 jäsenvaltioon, mutta meillä on muutamia maakohtaisia analyysejä, joissa olemme valinneet 12 jäsenvaltiota, mukaan lukien kuusi suurinta jäsenvaltiota ja kuusi pientä jäsenvaltiota, jotka on valittu heterogenisyytensä perusteella, mukaan lukien väestön koko ja maantieteellinen sijainti. On tärkeää korostaa, että keskitymme maakohtaisiin suosituksiin budjettiulottuvuuksiin, eli jos suosituksessa puhutaan eh, sijoitusten parantamisesta tutkimukseen ja kehitykseen, niin se on kyllä mukana tässä, mutta jos suosituksessa sanotaan, että korkeakoulutuksesta pitää tehdä vähemmän byrokraattista, niin se ei ole tämän tutkimuksen puitteissa. Sitten meidän eh, löydöksiimme. generally what we find is that the EU budget reflects AGS. Tämä EU-budjetti kuvastaa vuotuisen kasvuselvityksen prioriteetteja eri tavoin. Esimerkiksi kolme pääprioriteettialuetta vuotuisessa kasvuselvityksessä, investoinnit, rakennemuutokset ja julkisen talouden vakauttaminen, niin EU pystyy toimimaan vaatimalla investointeihin. Siksi EUn budjetteja voidaan pitää relevantteina AGS-prioriteetteja silmällä pitää mukaan lukien alaotsake 1a, 1b ja 2 jossa kyse on pääosin EUn rakenteellisesta investointirahastosta. Tutkimus osoittaa, että rahoitus näissä tärkeissä budjettiosissa kasvoi sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Esimerkiksi kasvu 1A, 1B on suurempaa kuin kokonaisbudjetin kasvu nämä kolmen vuoden aikana. Tärkeää on huomata, että ähm, menojen kehitys ei ole hyvä indikaattori, koska mm, monet päätökset, jotka liittyvät näihin trendeihin, tehtiin monivuotisten rahoituspuitteiden alussa ja niitä voidaan muuttaa vain hyvin vähäisessä määrin. On myös tärkeää muistaa, että joustavuusmenettelyt ovat lisäksi edistäneet vuotuisen kasvisyrityksen prioriteetteja, budjettia EU-budjettia rajat toimijoiden väliset sopimukset, ne on määritelty useammaksi vuodeksi ja siksi uudet prioriteetit saattavat vaikeita saada mukaan. Mutta useammat konkreettiset kehitykset osoittivat, että halutaan toimia vuotuisen kasvuselityksen mukana. EU esimerkiksi silloin erityisvälineitä äh, kiertääkseen olemassa olevia monivuotisten rahoituspuitteiden kattoja äh, ja antaakseen rahoja joillekin aloitteilla Erasmukselle äh, horisontti kymmenelle, jotka liittyvät vuotuisen kasvuselvityksen tavoitteisiin. Sitten budjettivälineet, jotka ovat budjetin ulkopuolella, esimerkiksi nuorisoaloite ja strategisten investointien rahasto, ovat lisämäärärahoja, joiden avulla voidaan täyttää AGS prioriteetteja. Tähän mennessä olemme katsoneet sitä, ovatko vuotuisen kasvuselvityksen prioriteetit näkyvillä eu budjetissa ja vastaus on kyllä. Ja nyt katson sitten kansallisia budjetteja ja vuotuisen kasviselityksen prioriteetteja ja maakohtaisten suosituksia kansallisessa budjetissa. Meidän tutkimuksemme osoittaa, että maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa on parantamisen varaa. Eli jos katsomme, mitä jäsenvaltiot raportoivat kansallisissa uudistusohjelmissaan ja vakaus- ja konvergenssiohjelmissaan ja budjettiluonnoksissaan, noin 21 kuudesta relevantista maakohtaisista suosituksista on täytetty, eli hyvin pieni prosenttiosuus. Ja on tärkeää korostaa, että neljästä maakohtaisesta suosituksesta ei ole keskusteltu, sitä ei ole pantu täytäntöön eikä suunniteltukaan vielä. Äh, nyt kun katsomme komission suositu, äh, arvioita äh, maakohtaisten suositusten täytäntöönpanosta, niin vain neljä ovat sellaisia, että niissä on tapahtunut edistystä noin 4 prosenttia. 52 on sellaisia, että niissä on tapahtunut jonkun verran prosenttia, 47 rajallista edistystä ja viiden kohdalla ei laisinkaan edistystä. Täytäntöönpanon puutteet ovat linjassa sen kanssa, mitä nähdään. Eli eh, kun katsomme trendejä 12 maan kohdalla, voitaisiin esittää se olettamus, että maat eh, noudattavat eh, todennäköisemmin, jos ne ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa esimerkiksi liiallisen alijäämän menettelyssä. Yleensä kun vertailemme maiden omia arvioita ja komission arvioita, niin on eroja näiden välillä. Jäsenvaltiot sanoivat esimerkiksi, että 20 maakohtaisen suosituksen täytäntöönpano on päättynyt, kun taas vain komissio näki vain neljän täytäntöönpanon toteutuneen. Komissio näkee edistystä vain 52 tapauksessa, kun jäsenvaltiot näkevät sitä useammassa tapauksessa. Jäsenvaltiot ilmoittivat, että kahden makotaisen suosituksen täytäntöpano on suunnitteilla, vaikka ei ole vielä käynnistynyt, kun taas komissio totesi, että näitä on 37. Eli jäsenvaltioiden arvio tilanteesta on yleensä myönteisempi. Ja nyt kun katsotte tätä kalvoa, niin yksi tapa katsoa eh, makotussuositusten täytäntöönpanoa on niiden edistyminen olemassa olevassa makrotaloudellisessa eh, dokumentaatiossa. Näin olemme tehneet. Ja toinen tapa katsoa makohtaisten suositusten täytäntöönpanoa ja vuotuisen kasvisavituksen prioriteettien on katsoa, että kuinka paljon eh, budjetti määrärahat ovat kehittyneet näiden suositusten valossa. Ja tässä on vuotuisia muutoksia ja tärkeissä budjettiotsakkeissa, jotka liittyvät maakohtaisiin suosituksiin. Nämä on koodattu väreillä. Keltainen tarkoittaa, että muutosta ei ole tapahtunut. Vihreä tarkoittaa, että on tapahtunut määrärahojen lisäystä ja punainen tarkoittaa, että määrärahoja on vähennetty. Tämä kuva osoittaa, että vuotuisen kasviselvityksen prioriteetti budjetit eh, näkyvät epätasapainoisesti kansallisissa budjeteissa. Lisäksi meillä on eh, maakohtaisia suosituksia ja näemme, että täytäntöönpano on yhtä lailla epätasapainoista. Eli mm, jos kapeasti katsotaan, niin synergioita EUn ja jäsenvaltioiden budjettien välillä on olemassa, mutta EUn budjetti on varsin pieni suhteessa kansalliseen budjetteihin, joten EUn budjetin on tarkoitus keskittyä alueisiin, jotka tuottaa todellista eurooppalaista lisäarvoa ja luoda synergiaetuja kansallisten budjettien kanssa ja keskittyy sellaisiin julkisiin hyödykkeisiin, jotka todella luovat investointeja. Tämä on kapein tapa katsoa synergioita, eli siis, että yritetään saavuttaa sama tavoite. Ehm, tutkimus osoittaa, että e, synergioita on erityisesti e, e, rakenteellisten investointirahastojen suhteen. Laajemmin, jos katsotaan synergioita, niin katsotaan sitä, miten EUn budjetti auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan vuotuisen kasvuselvityksen prioriteetteja, mutta tätä on vaikea arvioida. Tässä puhutaan erityisesti esirahastoista ja yhteisrahoituksesta tärkeänä edullisuuden elementtinä. Euroopan strategisten investointien rahasto on myöskin mahdollisuus, mutta täysi äh, arviota ei siitä ole vielä pystytty antamaan. Ja nyt äh, menemme joihinkin äh, seurauksiin politiikalle, jota meidän tutkimuksemme osoittaa. Uh, Yleisesti ottaen yksi suositus, joka tutkimuksemme tekee, on, että pitäisi Euroopalle lisäarvo ottaa paremmin huomioon eurooppalaisessa ohjausjaksossa. EUn eh, budjetin vaikutus riippuu tietenkin siitä, voiko se tuottaa lisäarvoa ja siksi synergiaa EUn budjetin ja kansallisten budjettien välillä on todella tarpeen. Eh, mutta eh, voimme todeta, että EUn lisäarvo ei ole rakennettu mihinkään EUn mekanismeihin mukaan ja siksi vuotuinen kasvuselvitys ja maakohtaiset suositukset eivät eh, systemaattisesti arvioi eurooppalaista lisäarvoa eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Siksi olisi hyvä eh, päättää tällaista operationaalisemmasta lähestymistapasta ja voisi eh, olla tapoja kerätä tietoa systemaattisemmin. Jos näin tehdään, niin se ei saisi aiheuttaa ylimääräistä taakkaa jäsenvaltioille. Muita suosituksia, mitä tässä tutkimuksessa me teemme, on, että katsotaan eurooppalaisen ohjausjakson monitorointiprosessissa pidemmälle. Yleensä tämä monitorointi tapahtuu vuotuisasti ja se toistetaan aina uusien vuotuisten kasvuselvitysten ja maakohtaisten suositusten perusteella. Monitorointi on tarpeellinen prosessi ja sellaiset asiat, joita on valvottava pidemmällä aikavälillä, ei sitä ei tapahdu, koska joidenkin maankohtaisten suositusten täytäntöönpannossa kestää kauemmin kuin vuosi. Tietenkin asiaa seurataan myös jälkeenpäin, mutta se ei anna kaikkea tarpeellista tietoa. Esimerkiksi kun on kyse makrotaloudellisesta tiedosta, niin tätä noudattamista voidaan arvioida vasta myöhemmin. Eräs toinen suositus on, että keskityttäisiin EU-budjetin lisäjoustavuuteen. Sen avulla voidaan paremmin täyttää vuotuisen kasvuselvityksen tavoitteita. EU-budjetin rakenne varmistaa budjettivastuun, mutta se saattaa eh, ehkäistä uusien prioriteettien eh, käsittelyä, kuten olemme jo sanoneet. Eh, Siksi olisi hyvä käyttää joustovälineitä, äh, käyttämättömien määrärahojen siirtoa ja äh, sitten uusia budjettivälineitä, joiden avulla voidaan saada lisärahoitusta, esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahasto. Tämä äh, joustavuuden lisääminen on myös osa monivuotisten rahoituspuitteiden väliaikaisarviointia ja suurin osa poliitikoista ja asiantuntijoista tukeekin tätä. On tärkeää korostaa, että täytyy olla varovainen ja varmistaa, että uusien joustavien välineiden käyttö ei heikennä vastuullisuutta ja avoimuutta. Ja lopuksi katsomme vielä muitakin asioita, joita voitaisiin harkita. Ensinnäkin vuotuisen kasvuselviteetin prioriteettialueet voidaan jakaa kolmeen osaan. Rakenteelliset uudistukset, kasvua edistävät investoinnit ja julkisen talouden vakauttaminen. Mitä tulee ensimmäiseen kahteen kategoriaan, niin ollaan pitkälti samaa mieltä siitä, että toimenpiteet näillä aloilla voivat eh, lisätä talouskasvua ja parempaa julkisten varojen käyttöä. Pienempi määrä tutkimuksen on yrittänyt määrällistää näitä vaikutuksia. Ne on arvioitu kolmesta kymmeneen prosenttiin PKTstä. Yleensä on päästy siis siihen tulokseen, että näiden toimenpiteiden tulos on myönteinen. Tärkeää korostaa, että vaikka ollaankin samaa mieltä investointien ja rakenteellisten uudistusten mm, myönteistä vaikutusta. Monet tutkimukset ovat äh, äh, kysyneet, että onko se julkisen talouden vakauttaminen ja sen seurauksena kasvu- ja vakaussopimus äh, toimiva mietitään, että voiko tällainen, ähm, voivatko tällaiset toimenpiteet olla hyödyllisiä kasvulle ja työpaikkojen luomiselle erityisesti ähm, maissa, joissa on taloudellisia vaikeuksia. Nyt kysymys kuuluu, miten parhaiten julkisen talouden vakauttaminen yhdistetään rakennemuutoksiin ähm, niin, ettei julkisen talouden vakauttamisella olisi haitallisia vaikutuksia. Tähän päättyy meidän esityksemme ja olemme erittäin mielellämme täällä vastaamme kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tutkimuksesta ja esityksestä. Nämähän ovat pitkälti makrotaloudellisia pohdintoja, Ja täytyy löytää hyviä vipuvaikutuksia näille toimille. Ja kun te nyt tästä tutkimuksesta, niin jos kollegiolle sopii, esittäisin teille muutaman kysymyksen. Toteatte tässä raportissanne, että on olemassa synergiaa eurooppalaisten budjettien ja kansallisten budjettien välillä – ainakin rakennerahastopuolella. Pitäisikö teidän ne tässä suhteessa järkiperäistää tavoitteita ja toimintaa direktiivin avulla seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja eurooppalaisessa ohjausjaksossa? Eurooppalainen budjetti, tukeeko se riittävästi niitä vuosittaisen kasvuraportin suosituksia ja niitä maakohtaisia suosituksia, jotka on esitetty kasvusta? Millä tavalla saadaan riittävästi joustavuutta, jotta voitaisiin toimia joka vuosi? Ja Eli kun tällaista lausuntoa tehdään, onko niin, että sitä ei haluta sen julkaisua ei haluta keskeyttää, vai millä tavalla pitäisi toimia, kun suhtaudun tähän vuosittaiseen kasvuraporttiin? Eurooppalainen lisäarvo, mainitsette sen uutena mahdollisena indikaattorina, ja sehän on todellinen aihe, joka on meillä kaikilla jatkuvasti mielessä. Miten voidaan mitata eurooppalaisen budjetin vaikutusta? Voisitteko kertoa näkemyksenne niistä tavoista, joilla voitaisiin arvioida tuota lisäarvoa ja mikä taho teidän mielestänne olisi sitten parhaassa asemassa tätä lisäarvoa mittaamaan? Ilmaisette, että pitkän aikavälin näkemys on tärkeämpi, jotta voitaisiin katsoa Euroopan se ohjausjakson toimintaa. Mikä teidän mielestänne olisi tuollainen viite aika, ihanteellinen sellainen näiden tulosten arvioimiseksi? Teidän tuloksenne ilmaisevat, että komission jäsenvaltioiden väliset erot sen suhteen, millä tavalla maakohtaisen suosituksen on täytäntöönpantu, ovat olemassa. Mikä teidän mielestänne olisi oikea tapa yhdistää nämä näkemyserot komission ja jäsenvaltioiden välillä? Ja lopuksi, jos sopii, mainitsette sen, että tarvitaan lisää joustavuutta monivuotisessa rahoituskehyksessä. Pohjaatte tutkimuksenne jos pohjatte tämän tutkimuksen tulosten, mikä teidän mielestänne on esirin osuus tässä, kuten myöskin nämä kaikki uudet välineet, millä tavalla ne siihen nivoutuvat? Tässä nyt ensimmäinen kysymyssarja, jonka teille esitän. Ehkäpä voisitte antaa niihin vastauksen. Yeah, thank you very much. Um, very good questions. Um... Kiitos. Hyviä kysymyksiä. Ensinnäkin tähän eurooppalaiseen lisäarvoon aloittaisin sillä, me sanomme, että pitäisi olla enemmän tiedonkeruuta, että voitaisiin arvioida tätä eurooppalaista lisäarvoa. Ja ajattelimme, että pitäisi olla enemmän erityisempää tietoa kerättynä siitä, luovatko arvot todellakin arvoa rahalle, siis arvoa EU-rahalle päinvastoin kuin jäsenvaltion rahalle, ja arvioinnin tason tulisi olla yhtäläinen jäsenvaltiossa, mutta ehkä Euroopan unioni voisi pyrkiä paremmin saamaan aikaan seurantamekanismeja. Yleisesti ottaen kysymys on siitä, onko niin, että rahat tai hankkeet, EUn rahat ovat jollakin mahdollista jotakin sellaista, mitä ei olisi voitu saada aikaan jäsenvaltioiden rahalla, ja miten tätä voidaan yleisesti arvioida, ja miltä tällainen seurantamekanismi näyttäisi. Tämän asia, on syytä pohtia edelleen ja me emme ole siihen vielä tarttuneet erityisemmin omassa selvityksessämme. Kun katsomme katsomme suurempaa joustavuutta, me olemme ottaneet perustaksi olemassa olevan eh, kirjallisuuden asiasta, jossa on todettu, että on ollut joustavuutta monivuotisessa rahoituskehyksessä tähän asti, mutta tota, ole katsoneet keskustelua uudistuksista, jotka tähän liittyvät, mutta huomaamme, että tässä on hiukan eh, eroa, jotka liittyvät eri eh, kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, jotka ovat olennaisia kasvuselvityksen ja jäsenvaltioiden budjetti eh, käytön osalta. Mitä sitten tulee meidän käsittääksemme on niin, että ei ole selkeästi arvioitu näitä rahastoja, mutta ensimmäiset viitteet osoittavat, että tämä kuitenkin olisivat sen mukaisia, mitä ovat kasvuselvityksen prioriteetit. Eh bien, je vais donner maintenant la parole à madame. Ja nyt edustaja Maletic saa puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tutkimuksesta ja erinomaisesta esityksestä. Muutama kysymys. Ensimmäinen liittyy tähän teidän löydökseen, joka mielestäni oli erittäin mielenkiintoinen. Sanoitte, että kapeasti ajateltuna synergia EU- ja jäsenvaltioiden budjettien välillä olemassa, mutta laajemmin katsottuna on sitä erittäin vaikea arvioida. Mitä voidaan tehdä, jotta tämä muutettaisiin? Tarvitsemmeko toisenlaisen rakenteen budjettiin, joka liittyisi sitten vuosittaisen kasvuselvityksen asettamiin prioriteetteihin – Ja myös tässä suosituksessanne, aivan kuten puheenjohtajakin mainitsi, sanoitte, että tarvitaan pitkän aikavälin perspektiiviä eurooppalaisen ohjausjaksoon ja budjetti. Merkitseekö tämä sitä, että me tarvitsemme eurooppalaisen ohjausjakson tasolla, eli tässä talouspoliittisessa prosessissa ja kun siitä keskustelemme ehkäpä seitsemän vuoden ajanjaksoon ja katsoa sitä, mitä seitsemän vuoden aikana pitäisi ja sitten yhdistää nämä Euroopan budjetin tavoitteisiin ja sitten kansallisella tasolla tarvittaisiin pitempi aikaväli kansallisen budjetille, jotta voitaisiin jälleen yhdistää nämä strategiset tavoitteet budjettien ja budjetin kautta katsoa sitten toimia ja hankkeita, joita tulisi panna. Sillä minä vaan pohdin sitä, että millä tavalla pääsemme mahdollisuuteen arvioida, millä tavalla pääsemme sellaiseen tilanteeseen, jossa voisimme laajemmalta pohjalta arvioida tätä saavutettua synergiaa. Kiitos. As, generally, as, as we, as we mentioned... Kuten totesimme yleisesti, synergia on EU-budjetin ja kasvuselvitysprioriteettien välillä, mutta mikä on, mitä on vaikea empiirisesti arvioida, on yhteys maakohtaisuuksien ja kansallisen budjettien välillä, koska siinä huomasimme, että on se, että miten arvioida tämä yhteyttä, onko olemassa syy-yhteyksiä, jos katsomme muutoksia kansallisessa budjetissa aikaa myöten, mutta tietysti on vakavia rajoituksia, jotka liittyvät käytössä olevaan tietoon pitäisi saada budjettitietoa näistä prioriteetteista, jotka liittyvät vuotuiseen kasvuselvitykseen. Tämä on hyvin vaikeaa. Äh, muutoksia ja mahdollisia äh, yhteyksiä näihin muutoksiin on hyvin vaikea tehdä vuosikohtaisesti, koska on todellakin vaikea sanoa, koska on niin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat muutoksiin budjetissa, eli on vaikea katsoa maakohtaisia suosituksia, tämä on hyvin vaikeaa. Ehkä jos katsotaan laajempaa aikajaksoa, ei pelkästään vuotta. Se voisi kenties helpottaa tilannetta, jolloin tieto olisi enemmän käytettävissä. Voitaisiin järjestelmällisemmin analysoida muutoksia aikaa myöten. Ja nyt palaan siihen kysymykseen, joka esitettiin, johon ei oikeastaan vielä vastannut. Eli jos katsotaan tiettyä aikahorisonttia, niin silloin on vaikea sanota, pitäisikö se olla kolme tai neljä vuotta. Ehkä, mutta se katsotaan tällaista laajempaa seitsemän vuoden aikaperspektiä voika voisi auttaa laajemmin arvioimaan sitä, ovatko, onko nämä, näitä prioriteetteja noudatettu? Mais est-ce, pas dans... Mutta eikö tässä nyt olla vähän niin kuin tällaisessa jatkuvassa kehässä. Mikä voi olla budjetin vaikutus, joka edustaa yhtä prosenttia eurooppalaisten maiden BKTstä, eli yhtä viidettä kymmenettä osaa kansallista budjettien keskiarvosta. Ja kaikki on asetettu seitsemän vuoden puitteistoon niin, että 75 prosenttia jaetaan takaisin jäsenvaltioille rakennerahastoihin, koheisiorahastojen tai maatalouspolitiikan avulla – Tämähän on erittäin jäykkä väline, joka millään tavalla voi ottaa huomioon vuosittaisen kasvuselvityksen tilannetta. Onko tässä nyt vain tällainen muodollinen tutkimus kyseessä, tohtori? I mean, unfortunately not specifically, so we, we really just looked at... Ei varsinaisesti me katsoimme, äh, sopivatko prioriteetit yhteen ja yritimme tutkia, että äh, nähdäänkö maakohtaisia suosituksia, huomioidaanko maakohtaisia suosituksia jäsenvaltioissa. Emme ole katsoneet tätä erittäin pitkää äm, aikajaksoa. Mutta eikö tarvitse euroalueen budjettia sitten? Ja sehän koskee nimenomaan ö, äh, eurovyöhykkeen maita, jotta voitaisiin nimenomaan toimia vuosittain jokaisen maan olosuhteiden pohjalta. Muussa että meillä on katossa semmoinen mekanismi, joka on niin jäykkä, no miten se nyt sanoisi, sillähän on erittäin pieni merkitys budjettimielessä katsottuna. Eihän yksi prosentti ole nyt juurikaan mitään. Ja jos sitten ruvetaan seitsemänvuotisia suunnitelmia tekemään sen suhteen, mitä jokaisessa jäsenvaltiossa tapahtuu, niin vaikuttaa siltä, että ei täällä oikein mihinkään päästä. Onko näin? Miten vastaatte tämmöiseen kritiikkiin? Älkää nyt pelkästään heti antako periksi näille ilmaisuille. Well, I mean, overall... Kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoitte, minun mielipiteeni on, että siis 57 vuodesta, mutta jos voitaisiin, jos täytyy vastata uusiin prioriteetteihin, joita saattaa nousta esille aika ajoin, niin kuin olemme nähneet menneisyydessä. Ja vaikka budjetti yleisesti ottaen on pieni verrattuna kansallisiin budjetteihin, mikä tahansa joustavuuden lisäys kenties voisi auttaa vastaamaan prioriteettimuutoksiin, vaikka kysymys on jäykkyydestä pidemmällä aikajaksolla. Ja tästä seuraisi se, että tämä voisi laukaista investointeja, joita muuten ei syntyisi. Ehkä tämä on jäykkä kokonaisprosessina näin pitkällä aikajaksolla, mutta en sanoisi henkilökohtaisesti, että olemme tässä nyt pyrkineet jotenkin ratkaisemaan mahdotonta. No. Peut-être qu'on peut interroger la Commission. Ehkäpä kysymys voitaisiin esittää komissiolle. D'abord, quel, quel, quel regard la Commission porte-t-elle sur, sur... Mikä on komission näkemys tästä tutkimuksesta? Ja Mikä on komission näkemys vuosittaista kasvuselvityksestä ja näistä mukautuksista, joita on tehty Onko tässä kyseessä todella toimiva ratkaisu, jossa tulee tuloksia, vai tekevätkö jäsenvaltiot niin kuin haluavat ja mitä kykenevät, niin kuin olosuhteet antavat myöden? Pitäisikö jäsenvaltioiden tiedot olla jotenkin standardisoidummin esillä, jotta ne olisivat verrattavissa toisiinsa jäsenvaltioiden tilinpito. Siinä mielessä olisi tärkeää, että kaikki puhuvat samaa kieltä ja näitä voidaan ymmärtää. Me erot kuitenkin voivat olla erittäin merkittäviä. Millä tavalla voidaan olla samassa yhteisössä, jos ei puhuta samaa kieltä samalla sanastolla ja syntaksilla? Eikö tässä ole tarvetta nimenomaan järjestellä tätä tässä suhteessa uudestaan? Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, first of all, my thanks. Ensinnäkin kiitokseni teille ja tälle valiokunnalle siitä, että ryhdyitte aloitteeseen tämän selvityksen tekemisestä. Kiitos myös tohtori Hafnerille mielenkiintoisesta esityksestä. Aloitan vastaamalla äh, lyhyillä havainnoilla, jotka liittyvät EUn budjettiin, niin kuin se on mainittu tässä selvityksessä. Esitän puheenvuoron kollegalleni Eh, ECFin pääosastolta, jolla varmasti on eh, ajatuksia esittävänä vuotuista kasvuselvityksestä ja sen yhteydestä vuotuisiin budjetteihin. Esitän neljä lyhyttä kommenttia, jotka liittyvät vuotuisia budjetteja, siis EU-budjettia, niin kuin se nousee tässä selvityksessä, pidämme arvossa sitä, että tässä tunnustetaan se, että hyvin tärkeä osa eu budjetista on suuntautunut investointeihin, mutta Siinä keskitytään kasvun työpaikkojen luomiseen tästä syystä se vastaa pitkälti kasvuselvitystä. Ja tässä myös tunnustetaan se, että otsakoiden 1a ja 1b kautta tämä ennen kaikkea tapahtuu, että nämä otsakkeet ovat kasvaneet aikaa myöten. Selvityksessä myöskin on oikeinkin huomiota siihen, miten tärkeä uusi rooli on Euroopan strategisten investointien rahastolla. Ehkä kiinnittääkseni huomion siihen, että tässä yrityksessä mainitaan, että tämä esir vastaa 10 prosenttia sitoumuksista osakeessa 1a. Se on melko pieni ilmiö verrattuna e, esirin kokonaisvaikutukseen, josta me tiedämme, että, se on jo nyt saanut vipuvaikutuksen kautta aikaan tässä vaiheessa jo yli 200 miljardia e, e, miljardin euron edestä investointia kautta unioniin. Toinen asia. Aivan oikein tässä myöskin tunnustetaan synergiat EUn budjettiin ja kansallisten budjettien välillä. Todellakin mainitaan, että tämä tapahtuu pääasiassa rakennerahastojen ja yhteisrahoitusvaatimusten kautta. Haluaisin myöskin todeta, että tämä ei rajoitu, että synergiat eivät ole pelkästään tässä, vaan antaakseni esimerkin jonka me kaikki tunnemme, on reaktio maahanmuutto- ja turvallisuuskriisiin, joka on noussut esille viimeisten kolmen vuoden aikana. Ja synergia EU-budjetin ja kansallisten budjettien välillä ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet kehittää vastauksen Euroopan unionin kannalta kokonaisuudessaan tähän massiiviseen uuteen haasteeseen – josta jäsenvaltiot yksinään eivät selkeästikään olisi voineet selvitä samalla tavalla. Tätä kautta tulisin suoraan kolmanteen asiaan, jonka haluaisin mainita, ja se on kysymys, joka liittyy lisäarvoon, joka EU-budjetilla on. Kuten on mainittu selvityksessä, EU-budjetti on pieni. Se mainitsi myös puheenjohtajansa vastaavan kahta prosenttia kansallisista budjeteista, joten meidän täytyy määritellä EUn budjetti tämän lisäarvon kautta, ja kuten oikein todetaan selvityksessä, yksi päätavoista tehdä näin on se, että EU-budjetti rahoittaisi hankkeita, jotka muuten eivät saisi rahoitusta. Ja esimerkit EU-budjetissa ovat helposti löydettävissä. On vaikea nähdä, miten esimerkiksi Erasmuksen kaltainen hanke olisi voinut saada rahoitusta – tai esimerkiksi verkkojen Eurooppa-väline, jonka rajat ylittävä ulottuvuus, jonka kautta rahoitetaan hankkeita, jotka muuten todennäköisesti eivät olisi saaneet rahoitusta tai eivät ainakaan saaneet rahoitusta yhtä nopeasti. Mutta tässä mennään pitemmälle. Kysymys on pelkästään hankkeiden rahoittamista, jotka muuten eivät olisi toteutuneet. EUn budjetissa meillä on on myöskin vakuuttuneita siitä, että me rahoitamme EUn budjetin kautta hankkeita, jotka ovat korkealaatuisia – jotka muuten ja rahoitettaisiin kansallisten budjettien kautta. Ja hyvä esimerkki tästä on Horisontti 2020, jossa sulauttamalla ja vetämällä yhteen resursseja ja jossa pyydetään ehdotuksia kautta 27 jäsenvaltion on selvää, että me voimme houkutella keskimäärin korkealaatuisia hankkeita eh, rahoitettavaksi kuin olisi voinut tapahtua kansallisen budjettien kautta. Ja lopuksi vielä ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, joustavuutta tarvitaan ja aivan oikein täällä selvityksessä osoitetaan, että EU-budjetin joustavuuden kautta me olemme pystyneet vastaamaan erinäisiin uusiin haasteisiin. Täällä puhutaan tässä yhteydessä nimenomaan strategisten rahasto, myöskin nuorisotyöllisyysaloite, jotka ovat sellaisia, että me olemme pystyneet rahoittamaan niitä eu budjetin joustavuuden ansiosta. Ja tässä mielessä on oikein kiinnittää huomiota myös siihen, että äskettäin me olemme kiitollisena nähneet neuvoston hyväksyvän sen jälkeen, kun se oli päässyt sopimukseen ähm, parlamentin kanssa puolivälin tarkistuksesta, koska tämä puolivälin tarkistus jos sitä ei, sitä mitä ei olisi tapahtunut ilman parlamentin antamaa sysäystä, ja tämä antaa lisää joustavuutta jäljelle olevalle kolmelle ja puolelle vuodelle tätä rahoituskautta, mikä mahdollistaa sen, että voimme kohdata uusia haasteita, joita aivan varmasti nousee tämän hetken ja puitteen voimassaolon lopun välillä. Ja jos teille sopii, annan kollegalleni nyt puheenvuoron. Bien sûr. La parole est à la DG ECFIN. Öö, ECFIN, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, että esittelitte tämän tutkimuksen ja kiitos puheenjohtaja hyvin tärkeistä kysymyksistä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että olisi hyödyllistä, että tämä asia asetettaisiin kontekstiin ja määriteltäisiin, mikä on tämän hetkinen EUn budjetin soveltamisala, kuten myös tuossa pohdinta-asiakirjassa tehtiin, joka eilen julkaistiin. Tämä auttaisi, koska eurooppalainen lisäarvo on tärkeä konsepti monivuotisten rahoitus näkymä neuvottelujen suhteen. Vuotuisessa kasvuselvityksessä enemmänkin laajat taloudelliset suuntaviivat ovat eh, asiakirjan eh, taustana. Ne inspiroivat eh, pohtimaan sitä, miten voidaan edistää työllisyyttä ja kasvua Euroopan unionin jäsenvaltioissa. On varmasti alueita, joissa voidaan saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa, mutta se ei välttämättä liity kasvuun ja työllisyyteen. Siksi olisi ehkä hyvä aluksi mm, Eh, luoda konteksti tälle asialle. Ehm, kontekstualisointi auttaa myös, jos katsotaan eh, omien varojen korkean tason ryhmää, se on erinomainen kohta. Heillä on suositus siitä, miten voidaan vahvistaa kansallisten budjettien ja Euroopan budjettien yhteyksiä ennen kuin se tekee suosituksia, mutta nämä suositukset voidaan jakaa kolmeen osaan. Synergioiden maksimoimiseksi meidän täytyisi ensin tunnistaa alueita, joissa on tärkeää toimia EU-tasolla eikä kansallisella tasolla. Ja tässä pohdinta-asiakirjassa, joka eilen julkaistiin, esitellään muutamia skenaarioita, muutamia mielenkiintoisia ähm, ajatuksia, jotka eivät välttämättä ole relevantteja tätä tutkimusta silmällä pitää, mutta jotka on hyvä pitää mielessä. Ja sitten on tärkeää varmistaa yhdenmukaisuus EUn poliittisten tavoitteiden ja menojen välillä. Esimerkiksi maahanmuutossa on selkeät toimintalinjat, ja jos tällaiset toimintalinjat on, niin sitten tarvitsee myös määrärahoja EU-ssa. Niitä ei välttämättä ole, ja siksi joustavuus on hyödyllinen. Se onkin jo mainittu. Mutta mainitsin tässä maahanmuuton, koska se on... Ää, politiikan alue, joka ei ole mukana tässä tutkimuksessa, se voi tuoda hyötyä pitkällä aikavälillä. Ja kolmas elementti, joka on tärkeää teidän tutkimustanne silmällä pitäen, liittyy EU-budjetin ja kansallisiin budjettiin perustuen kansalliseen politiikkaan, koska jos lähtee siitä, ajatuksesta, että EUn budjetti on noin 1 prosentti eh, BKT ja 2 prosenttia julkista menoista, niin on varmasti paljon aloja, eh, joilla on korkea Euroopan lisäarvo, jotka löytyvät jäsenvaltioiden tasolta. Ja ensin on katsottava, mikä menoosuus rahoitetaan parhaiten EU-sta ja mikä jäsenvaltioista. Se on ensimmäinen askel, mutta toinen askel on käyttää EU-budjettia, jotta voidaan edistää tiettyjä uudistuksia niillä alueilla, joissa tarvitaan toimintaa jäsenvaltioilta, ei pelkästään toiminnan muutosta, vaan myös esimerkiksi eh, sijoituksia tai toisenlaista eh, menoja toisenlaisia määrärahoja. Ja tässä synergiat EU- ja kansallisten määrärahojen välillä voivat olla hyvin lupaavia. Yksi esimerkki on tutkimus ja kehitys. EUn unioni, Euroopan unioni käyttää hyvin paljon määrärahoja, mutta julkinen sektori jäsenvaltioissa vielä enemmän, joten olisi hyvä ehdotus käyttää ohjausjaksoa, jossa voidaan puit- luoda puitteet, jossa määritellään vastuualueet ja varmistetaan, että syntyy synergiaetuja näiden välillä. Tietenkään tutkimusta ja kehitystä ei voida rahoittaa täysin EU-budjetista, vaan tarvitaan parempaa koordinointia. Jos asia kontekstualisoidaan, niin näitä asioita voidaan vähän paremmin selvittää. Sitten muutama kommentti e, tämän esityksen elementtiin. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin maakohtaisten suositusten muutoksia on katsottu viimeisten vuosien ajanjaksolta ja silloin ne ovat pysyneet varsin vakaina, mutta ohjausjakso on ollut käynnissä vuodesta 2011 ja uuden komission aikana on tapahtunut suuri muutos maakohtaisissa suosituksissa, joka ei välttämättä täysin näy tässä tutkimuksessa. Myös tämä Anagrit-tutkimus on määritellyt muutoksia maakohtaisiin suosituksiin. Investoinnit on yksi esimerkki jos on tapahtunut tällainen vesiputousefekti ja Nagrit-tutkimuksista maakohtaisiin suosituksiin. Sitten maakohtaisten suositusten täytäntöönpanosta. Minä olen nähnyt monia arvioita täytäntöönpanosta ja tulokset ovat hyvin erilaiset, joten minä olisinkin kovin yllättynyt, jos teillä olisi ollut samat tulos. Miksi näin on? Koska asiat eivät ole mustavalkoisia. Se riippuu siitä, milloin pidetään joku tai politiikkaa täysin täytäntöönpanna johtuu, onko se silloin, kun hallitus on käynnistänyt hankkeen tai parlamentti vai vasta sitten, kun hanke on saatu päätöksen. Olisin kovin yllättynyt, jos komission ja jäsenvaltioiden arvio olisi e, ero E, olisivat samanlaiset. Olen iloinen, että teillä on erilaisia tuloksia tässä. Ja viimeinen viesti liittyy siihen, että on heterogeenista syyttä siinä, miten prioriteetit määritellään Anagri-tutkimuksessa ja maakohtaisissa suosituksissa. Monet pitävät näitä tutkimuksia enemmän suosituksena maakohtaisiin suuntauksena maakohtaisiin suosituksiin, ne eivät. Tiedämme, että kahdeksan jäsenvaltion kohdalla tilanne on hyvin erilainen ja siksi voi olla jopa hyödyllistä, että eh, niitä ei täysin siirretä yleisistä periaatteista maakohtaisiin suosituksiin, vaan että on myös eh, enemmän analyysiä ja katsotaan, että miten nämä analitutkimusten prioriteetit ovat eh, merkittäviä eri jäsenvaltioilla. Eroja siis on, mutta ehkä se on ihan hyvä asia, ettei vaan jäsenvaltioiden tasolla toisteta joitakin EUn prioriteetteja. Tässä vain muutamia kommentteja liittyen tähän esitykseen. Toivottavasti ne huomioivat joitakin kysymyksiä, jotka on esitetty. Esitin kysymyksen standardisoinnista jäsenvaltioiden tilinpidossa. Mikä on teidän näkemyksen tästä aiheesta? Uh, this is very good question. I mean, we... On hyvä kysymys. Asiassa on päästy paljon eteenpäin menneisyydessä siinä, miten on standardisoitu fiskaalista tietoa. Olemme saaneet sisäitellen laatua ja vertailukelpoisuutta valtioiden kesken. Yksi suuri haaste tulevaisuutta ajatellen on saavuttaa samanlainen harmonisoinnin taso myös äh, muiden äh, menojen kategorioiden osalta. Ajattelen myöskin, miten tulee siihen, miten maksetaan varoja EU-budjettiin ja miten niitä käytetään. Tämä olisi olla erinomainen askel ja myöskin Montin eh, kertomus, joka on ottanut tämän asian esille, voisi olla siinä lähtökohtana ja tämä voisi olla asia, jossa tarvitaan lisätyötä. Merci, on va conclure parce que nous devons... No, päätetään. Edustaja Maletic vielä. Kiitoksia kovasti. Haluaisin painottaa juuri sitä, mitä hänellä puheenjohtaja totesitte. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on datalle asetettu standardi, jota voidaan valvoa ja verrata. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto on äh, oikeutta standardoinut standardoidut eh, datan eh, esimerkiksi taloustietoluokkaan, mutta myös tällaiset funktionaaliset luokitukset. Ja sitten voidaan vertailla maita näiden funktioiden avulla. Ja me Euroopan unionin tasolla voimme vielä lisätä ohjelmaluokituksen. Sanomme, että haluamme verrata jäsenvaltioita suhteessa niihin ohjelmiin, johon raha menee. Ja sitten voidaan katsoa, millä tavalla se toimii. Et, et puis, il faut... Puheenjohtaja. Ja tietysti meidän täytyy tietysti tunnustaa, että maksujen ja määrärahojen välinen ero on sellainen, että kun tällainen seitsemänvuotinen rahoituskehys käynnistetään, niin ensimmäisen kahteen vuoteen ei tapahdu yhtikäs mitään. Ongelmat ovat niin monimutkaisia, että toimijat eivät vielä ole Kyllä pitää ryhtyä käyttämään menee kaksi-kolme vuotta ennen kuin käynnistetään. Projekti tämän otti esille. Meidän täytyy kyllä suhtautua kriittisesti asiaan ja olla realistisia. No yhteenvetona. Lyhyt yhteenveto tohtori Hafnerilta, joka varmasti antaa sitten intoa minullekin esittelijänä, jotta näemme, mikä on se lisäarvo, joka tällä työllä voidaan saada aikaiseksi ja se hyöty, joka siitä voidaan saada. S'il vous plaît. The question is what the value added of this. Niin. Jos kysymys on se, että mikä on tämä selvityksen lisäarvo. Pour qu'on me demandait de faire chaque année, et je me demandais à quoi il pouvait servir. Niin, haluaisinkin tietää, mikä hyöty sillä on ja miten, miten sitä voidaan hyödyntää. So, to do it every year. Siis joka vuosi. Oui, un rapport sur le semestre Kyllä, Euroopasta ohjausjaksosta tehtävä raportti, joka minusta paljon enemmän saa aikaan sitä, että joudutaan katsomaan siihen työtä, eikä se tarvitse juurikaan lisäarvoa. I think there's some... Niin, varmastikin jotain arvoa siinä, että seurataan jotakin vuosittain, mutta me emme todellakaan ole arvioineet lisäarvoa mm, tällaisessa vuosittaisessa työssä, ainakaan omassa selvityksessämme. Bien, écoutez, merci infiniment pour cette étude. Je vous promets que je vais la, je vais la torturer et euh, j'en ferai mon miel pour retrouver les motifs. Ja näin. Päätetään tämä osa. Toivottavasti löydetään vielä sitten motivaatiota, millä tavalla tätä eurooppaista ohjausjaksoa tarkastellaan tulevaisuudessakin. Kiitän kuitenkin tästä työstä ja kiitän kaikkia tähän osallistuneita. Nyt siirrytään seuraavaan kohtaan, jossa kysymys on omista varoista. Kaksi erinomaista esittelijää, Lewandowski ja Dupré, jotka ovat Montin mietinnöstä tehneet oikeat päätelmät ja nyt haluavat kertoa meille työasiakirjansa sisällöstä. Dupré aloittaa vai? Lewandowski. So thank you. The working document delivered. This... Tämä työasiakirja, että se on osa meidän työtämme Sarah eh, Debreen kanssa tai taistella Euroopan parlamentin kantojen puolesta, mitä tulee näihin omiin varoihin. Työasiakirja luonteeltaan on sellainen, joka heistelee valitsevaa tilannetta – se heijastelee sitä, miten järjestelmä on kehittynyt tulojen puolella Euroopan unionissa ja korostaa ehkä erityisesti parlamentin roolia, koska parlamentti on aina rohkaissut sitä, että tässä tehtäisiin avoimempaa ja yksinkertaisempaa. Tässä on mukana myöskin joitakin alueita, joita voitaisiin pohtia. Ja kysely, jota kautta voitaisiin seuraava askel helpommaksi, mutta on tietysti jotakin periaatteita, jotka on todettu, jotka ovat sellaisia, että niistä ei ole epäilystäkään, että tapahtuva mitä tahansa tulevassa järjestelmässä. Sen tulisi vahvistaa jäsenvaltioiden finanssipoliittista suvereniutta ja kysymys pitäisi olla todellakin neutraaliudesta finanssipoliittisuudessa kysymyksessä, eikä mä ajattelen nimenomaan Euroopan taloutta. Sitten meillä on seuraava vaihe, joka on vaikeampi, joka liittyy meidän raporttimme ajoitukseen, koska preferenssit, jotka liittyvät parlamentin kantaan, niin on oli menossa jo alueelle, joka on kiistellympi. Ja välittömästi meillä on joka liittyy siihen, miten myydä tämä nykyilmapiiri, joka valitsee Euroopan unionissa. Totta kai meidän unelmamme on Alain suurin unelma, että meillä olisi todisteita siitä, että jokainen euro käytetään EU-tasolla asiakkaan säästöjä kansallisella tasolla. Meillä valitettavasti en pysty osoittamaan tällaisia todisteita tässä vaiheessa, ja päinvastaisia todisteita on Euroopan ulkosuhdehallinto, joka aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta ei aiheuta säästöjä jäsenvaltioiden ulkosuhdehallinnossa. Mitä tulee omiin varoihin ja tulopuolen uudistamisen, kysymys on poliittisesta tahdosta. Sitä on olemassa Euroopan parlamentissa. Parlamenttia ei ole lannistanut eh, se, mitä on tapahtunut menneisyydessä, mutta nyt tulevaisuuden osalta myöskin muutokset, jotka liittyvät strategioihin, joita komissio esitteli omassa harkinta-asiakirjassaan – sillä vaikka Brexit näyttäisi olevan ongelma menojen puolelta, se on myöskin mahdollisuus ajatellen omien varojen uudistamista, koska tavallisesti kaikki on sitoutunut tähän brittialennukseen ja mitään liikkeitä ei tapahtunut, kun Britannia puolusti etuoikeuksiaan. Mitä tulee sitten ajoituksen, on no selvää, että me kaksikkona Tämän tulisi tapahtua samalla aikaan kuin Tomaan ja Albrechtin mietin, joka koskee monivuotisen rahoituskehityksen tulevaisuutta, mutta se ei ole ollut yhtä kiisteltykään, kun tästä, tästä puhuttiin koordinaattorikokouksessa, eli että meidän pitäisi sopeuttaa ajoitus, ajatellen komission esitystä – meidän pitäisi kulkea kantamme osalta, jotka liittyvät monivuotisrahoituksiin ja omiin varoihin äh, rinnakkain. Sitten sävy, joka on parlamentin ehdotuksessa, sen tulisi olla se, että rohkaistaisiin selkeästi komissiota yrittämään uudelleen uudistusta omien varojen alueella. Merci, merci Janus. Kiitoksia Janus. Gerard. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin tarkennus, kun Isabel Zuma nyt ei ole paikalla, kun tänä aamuna totesi, että kaksi rinnakkaisesittelijä olivat suhteessa meihin myöhässä, kun he käsittelevät monivuotista rahoituskehystä. Se oli kovin diplomaattisesti sanottu, koska tämä meidän asiakirjamme on äärimmäisen ähm, faktasisältöinen, jonka sisällä me asetamme puitteiston, jossa keskustelua käydään. Mehän muistamme ensin, mikä on tämä oikeudellinen puitteisto, eli millä tavalla voidaan sopimusten pohjalta hyödyntää omia varoja Euroopan unionissa ja muistutamme ja tarkennamme niitä ajatuksia, jotka jotkut kollegat ovat esittäneet jotka eivät aina välttämättä muista tarkkaan, mitkä ovat tämänhetkiset omien varojen e, järjestelmän sisältöön. Lisäksi otamme esille sen, millä tavalla omat varat muodostuvat ja mikä niiden suhdeosuus on Euroopan unionin budjetista. Ja sitten kritisoimme tämänhetkistä järjestelmää, joka sitten taas puoltaa sitä, että tästä järje- tätä järjestelmää muokattaisiin. No, Lewandowski tätä juurikaan ottanut esille, ja lisäksi meillä on suuri osa tässä tutkimuksessa, joka on käsitellyt äskettäisiä tai suhteellisen äskettäisiä parlamentin tai komission aloitteita omien varojen muuttamiseksi. Muistan, että Lana Masurin panoksen vuodelta 2007 ja Mehän puhumme myös lainsäädäntöpaketista, jonka Lewandowski komissaarina ollessaan esitteli vuonna 2011 ja sen jälkeen tässä on myös analysoitu pitkälti Montiryhmän korkean tason työryhmän työtä. Montityöryhmä on strategisesti katsottuna tärkeässä asemassa, kun olemme tätä pohdintaamme tehneet ja katsoneet kaikki Euroopan unionin toimielimiä. Ensinnäkin, koska kyseessä on toimielinten välinen ryhmä. Sen sisältö ja tuon raportin päättelmät on kehitelty kolmen toimielimen neuvostokomission parlamentin toimesta. Ja siellä on tärkeä kolme päätelmää jotka on otettu esille omien varojen järjestelmässä. Siellä määritellään ensinnäkin kriteerit, joista lähtien voidaan arvioida omien varojen äh, asiankuuluvuutta ja osoittaa, että tietyt omien varojen luokat täyttävät hyvin nämä kriteerit ja toiset eivät. Lisäksi on tärkeää katsoa sitä, että omien varojen mekanismi pitää ottaa huomioon tukena Euroopan unionin suurille poliittisille linjauksille. Ne otan esille kahdella eri tavalla. Ensinnäkin viedään e- e- eteenpäin yhtenäismarkkinoita ja tämä yhdistää mahdolliset potentiaaliset omat varat ja koko tämän ongelmavyhdin, joka liittyy energiasiirtymiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. No ne kysymykset, joita me esitämme näiden ehdotusten täytäntöönpanemiseksi, teen muutaman päätelmän näistä suurista pääluokista ehdotuksissa. Meidän yksi liittyy kansallisiin valtioihin ja Euroopan parlamenttiin, koska Euroopan jäsenvaltiot ovat huomattavasti jakautuneempia sen suhteen, miten hyödynnetään omia varoja. Kysymys on se, että halutaanko jatkaa tämä olemista, tämän olemassa olevan järjestelmän jatkamista vai lisätä omia varoja. Toiseksi BKT-pohjainen osuus, pitääkö sen olla määrävässä asemassa vai päinvastoin, pitäisikö sen vähitellen siirtyä taustalle, kuten Montin raportissa ehdotetaan, jos se siirtyy taustalle, voitaisiinko ajatella, että meillä olisi aikataulu ja sellainen kynnysarvo, johon pyritään sitten vaiheittain? Tämä on kysymys, jonka olemme esittäneet. Kolmas kysymysluokka. Mahdolliset korjaukset. Vaikka ekt pohjainen järjestelmä säilytettäisiinkin, niin meillä on aika mielenkiintoinen ilmiö Eli per capita osuudet, BKT per capita osuudet vaikuttavat siltä, että joillakin eh, nettomaksajilla välttämättä ole korkeampi BKT kuin joillakin saajilla. Onko tämä sellainen asia, joka täytyisi ottaa huomioon? Näkyykö se BKT-osuuksissa? tai muissa omissa varoissa, joita kerätään. Tämä kysymys on täysin avoin vielä. Ja toiseksi, viimeinen luokka näitä suuria kysymyksiä. Oletteko sitä mieltä, että omien varojen luokassa tai sitten tässä uudessa, uusissa omissa varoissa, jossa tuetaan su- suuria strategisia poliittisia suuntauksia, markkina, suutta markkina-aluetta, yhtenäismarkkinoita, jonka toimintaa parannetaan. Silloin meillä olisi ALV-pohjainen uudet omat varat luokka, eh, jolloin ALV olisi harmi, harmonisoitu ja yritysvero tulisi tähän mukaan harmonisoidulla verotasolla. Eli voitaisiin kalibroida omat varat tällä tavalla. Tämä on siis se kysymys, jota pohditaan, joka on kaikkein vaikein ratkaistavaksi jos päätetään omista varoista tai sitten että eri tavoin päästään näihin kahteen strategiseen tavoitteeseen, jota Montin kertomuksessa ehdottaa, millä tavalla tämä uudelleenkalibrointi tapahtuu, sillä kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä ole samassa tilanteessa suhteessa omiin varoihin. Eli näin. Aiomme työskennellä tässä läheisessä yhteistyössä ja uskon, että Teemme parhaamme tässä asiassa. Mutta me tietysti tarvitsemme teiltäkin sitten suuntaviivoja ja teidän innokasta tukeanne tälle asialle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Gerard Duprey. Kiitoksia siitä, että esititte nämä näkemyksenne. Ja että kanavoitte tätä. Mikä voisi olla tuleva omat varat osio? joka voisi vähentää myös riippuvuutta jäsenvaltioista, eikä välttämättä luoda lisää lisävaroja. Se on tietysti toinen aihe. Edustaja Kaput. Eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoja Lewandowski ja Debre heidän työasiakirjastaan, josta olen täysin samaa mieltä. Minä olen esittelijä maatalousvaliokunnassa tässä asiassa ja tämä on avainkysymys, kun ajatellaan Euroopan integraatioprojektia, erityisesti Brexitin jälkeen. Euroopan parlamentti on aina pyytänyt, että Euroopan unionin budjetti rahoitettaisiin täysin omista varoista, kuten sopimuskin mm, määrää. Ja on määritelty nykyisten omien varojen järjestelmän puutteita ja ongelmia. Se ei ole avoin, se ei ole tasa-arvoinen, se ei ole parlamentaarisen valvonnan alainen, se on erittäin monimutkainen, eikä se ole mitenkään ymmärrettävissä kansalaisille, jotka loppujen lopuksi siitä vastaavat. 72 prosenttia tuloista tulee kansallisista maksuosuuksista, jotka perustuvat BKT, ja 11 prosenttia nykyisistä tuloista tulee mm, arvonlisäverosta, ja sitten on monenlaisia omituisia, epäselviä korjausmekanismi, jotka on aiheuttanut siihen, että on ollut maksamäärärahojen puutetta vuotuisissa budjettimenettelyssä. Me tarvitsemme uusia omia varoja, jos mahdollista sellaisia, jotka liittyvät selvästi suoraan eurooppalaiseen politiikkaan, joka luo lisäarvoa niin, että voidaan vähentää huomattavasti kansallisia maksuosuuksia EU-budjetista ja poistaa vähitellen kaikenlaiset korjausmekanismit ja korvaukset. Tätä helpottaa myös Brexit. On olemassa useanlaisia mahdollisia uusia omia varoja, joista korkea tason ryhmä on jo keskustellut Montin johdolla. Esimerkiksi arvonlisäveron uudistus, Ähm, seniorage-järjestelmä mm, tai äh, päästökauppajärjestelmä, hiilen verottaminen, liikenteen verottaminen, sähkön verottaminen tai digitaalisen talouden verottaminen tai Elias, joka on eurooppalainen viisumijärjestelmä, joka vastaisi eh, amerikkalaista estajärjestelmää. Eli on kyse merkittävistä varoista, joilla pitäisi rahoittaa uusia eh, EUn prioriteetteja, maahanmuutto, terrorismin torjunta ja myöskin täällä voitaisiin täyttää tämä 11 miljardin aukka, joka eh, syntyy Ison-Britannian lähdöstä. Ja komissio Oettingerin pohdinta-asiakirjassa ähm, puututaan maatalouspolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan. Meidän on mentävä tähän suuntaan ja todella toivon, että parlamentista lähtien tämä ajatus voisi levitä kaikkiin Euroopan toimielimiin. Kiitoksia. Merci. Merci, Madame Gardiazabal. Kiitoksia. Katja Saval seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti on vahin, että puhumme näin tärkeästä asiasta kuin omat varat, jotka voisivat olla yksi tällaisista tähtitaisteluista, joita voitaisiin käyttää parlamentissa ja meitä on kuitenkin täällä näin vähän täällä valiokunnassa. Haluaisin sanoa esittelijöille kiitokset tästä asiakirjasta, koska se selkeyttää monia asioita siitä, mistä olemme tulossa, mihin me haluamme mennä tai mitä kysymyksiä meidän pitää, et, mihin meidän kysymyksiä pitää etsiä vastauksia ja pitäisi päästä yksimieli, laaja yksimielisyys täällä parlamentissa, ainakin uskoakseni omista varoista, kun me katsomme näitä kysymyksiä yksittäin, niin tuota, herra Debre ja Levanovski ovat tästä, ne tulemme näkemään sitten sen, miten pitkälti voimme rakentaa tätä yksimielisyyttä edelleen. Täytyy siis katsoa yksityiskohtaisesti, mitä tekstiä, tätä työasiakirjaa, Nämä ei ollut aikaa putostua asiaan yksityiskohtaisesti, mutta muutama asia, jotka ovat kiinnittäneet huomioni ja jotka antavat minulle sellaisen tuntemuksen, että oletuksia. Ensinnäkin tämä, tämä veroneutraalius. Minusta tämä veroneutraalius on, on tällainen eh, hiukan hämärä asia. Mistä me oikein puhumme, kun me puhumme siitä, kun me puhumme uusista eh, veroista, kansalaiset välttämättä eh, eivät sitä hyväksy, koska jos on vero, niin se ei sunkaan ole neutraali. Me puhumme näistä erilaisista arvoisista veroista, maksuista, jotka liittyvät liikenteeseen tai energiaan – tämä veroneutraalinen käsite, onko sekin jotakin, mitä me haluamme, mutta joka kuitenkaan meillä ei ole täysin varmaa. Toinen asia, josta pystyy ajatella, kun puhumme näistä omista varoista, me puhumme varoista, jotta voitaisiin vähentää kansallisia maksuosuuksia, koska tosiasia on, että näin tästä on puhuttu, mutta meillä on kuitenkin epäilyksiä tämän suhteen, koska, koska maksuja tulee ja menoja niin voimmeko me toteuttaa kaikkia näitä prioriteetteja, joita Euroopan unilla on. Jos me haluamme sitä tehdä, niin me tarvitsemme lisää varoja, mitä sitä rahoja tulee. Ja sitten Brexit. Brexit osalta meillä tilanne on vaikeampi, koska me lisä, pitäisi lisätä omia varoja ja saman aikaan pienentää eh, kansallisia eh, maksuja, miten tämä ero sitten voidaan hoitaa. Ja sitten se, että lisättäisiin yleisesti ottaen kaikki kaikkea, eli sama kuitenkin vähentää jäsenvaltioiden osuutta, jotta <clears throat> saadaan sisään vapautta, jotta jäsenvaltiot saavat rauhallisemmin menetin saatallakin aikaan tällaisia omia varoja, niitä markkinoita, joita Euroopan on luonut, mutta jos me katsomme tilannetta maataloutta, kohesiopolitiikkaa, ulkopolitiikkaa, kehitystä, investointia, puolustusta, rahojen vahvistamista, pakolaiskysymyksiä. Me emme saa varoja jäsenvaltioilta. Täytyy missä vielä tämä Brexit tähän lisättynä, joten täytyy tarttua tiettyihin tavuihin, joista tähän asti ei ole pystytty keskustelemaan. Merci, Madame Thomas. Kiitos, edustaja Thomas. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin omalta puoleltani kiittää ja onnitella rinnakkaisesittelijöitä, jotka ovat olleet erittäin tehokkaita. Teillä on erittäin mielenkiintoinen asiakirja ja haluaisin kiittää teitä siitä ja tästä käytetystä menetelmästä, sillä oikeiden kysymysten esittäminen mahdollistaa sen, että voidaan edetä paljon paremmalla tavalla ja luotettavammalla tavalla. suurin piirtein sama kommentti kuin juuri esitettiin, se varmaan teitä yllätty minäkin. Esitän kysymyksen tästä neutraaliuden muodosta. Onko siinä kysymys siitä, että Euroopan unionin kansalaisille asettaa enemmän taakkaa kuin mitä tällä hetkellä on? Jos näin on, niin tänähän ne maksavat jo 99 prosenttia ALV-muodossa kansallisista eurooppalaisista rahoitusosuuksista. Jos sen sijaan neutraalisuus merkitsee sitä, että ei uusia veroja eikä uusia resursseja, niin tästä pitäisi olla tarkempi näkemys. Mehän olemme tilanteessa, joka tässä otettiin juuri esille, eli meillä on selkeä vaje budjetissa, se on alimitoitettu ja vuonna 2020 tietysti sitten joudutaan vielä hankalampaan tilanteeseen. Meidän tulisi keskustella öö, ja olemmekin keskustelleet näistä. Me olemme alimitoitussa budjetissa ja koska me olemme siinä ja koska meille syntyy vielä uusia kuluja ja koska vielä tulee Brexitkin, niin meidän täytyy ottaa tämä kaikki huomioon ja mielestäni tämä selvennyksen pitää näkyä hyvin tässä tekstissä. Kolmanneksi hiilikysymys joka löytyy myös komissaarin asiakirjasta ja meidän täytyy tässä suhteessa ottaa voimakkaasti kantaa. Meillä on paljon erilaisia hiiliratkaisuja, niitä, joita Montin korkeatason työryhmä otti esille, ne ovat mielenkiintoisia, mutta on muitakin, joita ei ole otettu huomioon tai jotka muotiryhmä käsitteli, mutta joita sitten ei ole jatkettu. Mä haluaisin nimenomaan painottaa tätä, koska ähm, jos haluamme päästä tähän äh, tilanteeseen, jossa lisätakka ei aiheuttaa Euroopan unionin kansalaisille, niin meidän täytyy katsoa tätä hiilirajoilla kysymystä. Ensinnäkin meidän täytyy luoda kilpailukykyä eurooppalaisille yrityksille, kun vältetään muiden jäsenvaltioiden käyttämät polkumyyntimenettelyt. Ja lisäksi näin painostetaan myös jäsenvaltioiden ulkopuolisia valtioita käyttämään vähähiilisiä tuotantotapoja. Sitten on vielä liikenteeseen ja kuljetukseen liittyvät kysymykset. 0,1 senttiä vai paljonko tähän menee? esimerkiksi lentolipun hinnasta. Mikä se nimi nyt on? Tällainen näkyvä vaikutus, joka saadaan aikaiseksi. Delor-vero Niin, lisää veroja ja vähemmän vaaditaan veronmaksajalta. Eli viimeinen sitten kohta, joka koskee vielä BKT, kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä on se, että tietenkin jos emme helpota jäsenvaltioiden rahoitusosuutta, niin sitten meidän täytyy noita siellä muulla tavalla siellä aika yllättävää äh, se, että millä tavalla me voisin toimia yhdessä neuvoston kanssa yhde, yhtäältä omat varat. Niiden tulee mahdollistaa se, että voidaan helpottaa jäsenvaltioiden BKT-osuuksia kansallisen budjetin hyväksi. Eli tässä suhteessa BKT-kysymyksissä tämä mahdollistaisi tuon helpotuksen. Mutta kysymys, joka tulee esille, joka voitaisiin ehkä lisätä tänne teidän kysymysluettelonne, on tuon rahoitusosuuden tai sen laskentamenetelmän äh, luonne. Sillä jos otetaan tämmöinen korjausmekanismi käyttöön, niin minä pelkään sitä, että nämä korjaavat mekanismit, jotka viittasitte, ovat sitten loppujen lopuksi näiden äh, maksualennusten pikkuveliä tai sisaria. Ja voitaisiin miettiä sitä, millä tavalla tuo osuus lasketaan. Lasketaanko se pelkästään budjettipohjalta vai lisätäänkö tähän laskentapohjaan uusia viittauksia, esimerkiksi sellaisia, jotka liittyvät hiileen, ilmastoon tai koulutukseen, jotka voivat myös olla indikaattoreina tai viittauksina tällaisiin hyvin tavoitteisiin, joiden suhteen sitten kaikki voivat pitää itseään voittajina ja saada hyötyä. Eli jos alun perin tämä osuus on suuri ja sen jälkeen jäsenvaltiot toimivat oikealla tavalla, silloin osuus laskee ja samalla omien varojen osuus nousee. Tämä voisi myös vastata niihin ongelmiin, joita löytyy tuosta aikataulusta, jotka otitte esille, jotka ovat tietysti suuria, sillä huomenna mulla ei voi olla meillä 50 prosenttia omia varoja ja 50 prosenttia BKT-pohjaista rahoitusta, vaan tämä tulee tapahtua pidemmällä aikavälillä. Ja tietysti tämä on kovin kunnianhimoinen tavoite, mutta voitaisiin ainakin esittää kysymys siitä, millä tavalla lasketaan jäsenvaltioiden osuudet. Kiitos. Bien. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin omalta puoleltani onnitella kahta esittelijää Kyllä tämä Tumon esitys alkoi oikein hyvin. Hän totesi, että jos meillä on eurooppalaiset verot, niin se ei saa lisätä veronmaksajien kohdistuvaa taakkaa. Jos meillä on eurooppalainen verotus, niin meidän täytyy sitten yhdessä toimia niin, että kansallisesti tai muuten kerätyt varat vähentävät tätä summaa. Ai ei vai? Kyllä meidän on vaikeaa saada suosiota tällaisen eurooppalaisen veron taakse, jos selitetään, että, sillä, että se tulee sen lisäksi, mitä muuten jo maksatte. Sanot, että se ei tunnu missään, mutta vaikea sanoa, että sitä ei olisi olemassa. Puheenjohtaja, minä minäpä vastaan. Anteeksi, että provosoin sanan puheenjohtaja. Niin no, tässä nyt on tällainen mukautumispuoli myös yritysveropuolella. Kyseessä ei ole mikään lisävero veronmaksajalle siinä mielessä, että sekä globalisaatio että digitalisointi ovat mahdollistaneet sen, että voidaan välttää ne maksut, jotka olivat tiettyjen tahojen maksettavana. Ja nyt monikansalliset yritykset, jotka tavallisesti ovat joutuneet maksamaan vähintään 12 prosenttia, koska se taitaa olla kaikkein matalin verokanta Irlannissa, joka kohdistuu yrityksiin, ja sitten 30 jotain prosenttia joissain muissa jäsenvaltioissa. Eli tavallisesti suuryritykset ovat maksaneet 12-33 prosentin välillä. Todellisuudessa ne eivät ole maksaneet juurikaan mitään, 0,005 prosenttia esimerkiksi. Eli tässä suhteessa ei ole pelkästään kysymys mistään lisäveroista, vaan ikään kuin siitä, että otetaan kiinni se maa, joka on kurottavana umpeen. Eli Eli tässä ei olla lisäämässä siinä mielessä mitään, vaan meillähän on paljon eri tapoja esittää nämä asiat ja, ja kyllähän kyseessä on ihan oikea keskustelu, mutta meidän täytyy välttää sitä, että se taakka kohdistuisi veronmaksajiin, jotka nyt jo ovat tilanteessa, jossa maksavat paljon veroja. Puheenjohtaja, niin, jos monikansalliset yritykset öö, esimerkiksi useissa digitaalituotteissa eivät maksa ollenkaan veroja, ja sehän on jäsenvaltioiden omaa typeryyttä. Tämä mahdollistaisi siis sen, jos Google kykenee siirtämään Irlantin alankomaiden kanssa 4,5 miljardia rojalteja ja sitten siirtämään Bermudalle, niin se johtuu ihan vain yksinkertaisesti siitä, että eurooppalaiset ovat tässä suhteessa mm, hölmöjä. Ja meidän täytyy nyt stigmatisoida tällainen hölmöily, jota jäsenvartiot harjoittavat. Ja sitten mm, myös saada tähän mm, kansalaisten tuki taakse. Se on äärimmäisen tärkeää. Mutta jos valtionvarainministerit kokoontuvat perjantai-iltana Brysseliin 2016 kommentoidakseen LuxLeaksia ja Panama-papereita, niin silloin täytyy myös löytää tavat, millä tavalla voidaan esimerkiksi taistella tällaista verokertoa vastaan. Eli ehkäpä tässä teidän kertomuksessanne teillä pitäisi olla pikkukappale, joka käsittelisi näitäkin kysymyksiä, jos sopii. Sillä nimenomaan veropuolessa on paljon korjattavaa. Monet verot lähtevät Euroopan unionista. Eikä ole oikein, että kierretään tätä tilannetta tällä tavalla. Sitten mitä pidetään Bermudassa. Bermuda tietyn aikaa siirretään Yhdysvaltoihin. Ja yritysten voitto kohdistuvat verot, ajanteeksi. anteeksi, niin lopetan vain tämän puheenvuoroni. Tässä suhteessa tilanne on vaikea, sillä jokainen jäsenvaltio on ottanut käyttöön lainsäädäntö, jolla se pyrkii kohdistamaan toimintansa nimenomaan näihin porsareikiin ja verovälttelyyn ja muuhun. Ja tässä on valtava työ, jos halutaan harmonisoida tätä lainsäädäntöä. On myöskin verotuspuolella, kansallisella puolella valtava työ. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En halunnut tietysti keskeyttää teitä ja provosoitte, niin halusin vastata. Koska meillä on kaksi keskustelua. On totta, että suuri osa näistä veroista, joita tässä vaiheessa ehdotetaan, ovat uusia, jotka kohdistuvat tiettyihin toimialoihin, joita joko ei ole tähän mennessä verotettu lainkaan tai ainakaan riittävästi. Eli ei mene suoraan kansalaisten taskuun. Ei suoraan. Kyllähän se loppujen lopuksi sinne kuitenkin päätyy sitten, sanoo puheenjohtaja. No joka tapauksessa. Ja sitten meillä on toinen huomattavasti filosofisempi aihepiiri. Minusta meidän täytyy myös olla hiukan rohkaita niin, että me pelkäänkö häpeä eurooppalaista hanketta. Jos jonain päivänä päästään sellaiseen päätelmään, että meidän tulee verottaa kansalaisia, siis suoraan sanotaan, eurooppalaisen hankkeen rahoittamiseksi, niin kyllä se sitten pitää sanoakin. Sillä jos me uskomme, että eurooppalainen hanke on riittävän hyvä, niin kyllä meidän täytyy sitten olla valmis verottamaankin siinä suhteessa. Tiedän, että ei tätä sanota ollenkaan ääneen. Aina pyritään löytämään tasapaino tässä taustalla, mutta jos ajattelemme, että tarvitaan koulutusta, sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa, niin kyllä minun mielestäni silloin meidän täytyy maksaa myös Euroopan unionin veroja, sillä Euroopan unionilla on valtavat hyödyt Euroopan kansalaisille yleisesti ottaen. Eli tällaisen hyppäyksen tekeminen on tietysti paljon monimutkaisempaa kuin pankkien verottaminen tai hiiliveron käyttöönotto jotka on paljon helpompia myydä, mutta kyllä meidän täytyy lopuksi myöntää sitä, että Euroopan, Euroopan hanke kannattaa ja siitä syystä meidän täytyy saada rahaa myös sen tulevaisuuden takaamiseksi. Kiitos. Niin, kyllä tasavaltaisen suunnitelman keskiössä on nimenomaan verotus ja nyt pyydämme sitten esittelijöitämme tekemään tästä keskustelusta päätelmät. Dupré, ihan vain tästä viimeisestä keskustelusta, joka koski sitä, että meidän täytyy olla ylpeitä. Olen aivan samaa mieltä. Minä en pelkää sitä. Meidän täytyy ehdottomasti puolustaa näitä merittäjiä, mutta omien varojen osio on se, josta nimenomaan otettiin esille tämä oikeudellinen puitteisto ensin. Meidän täytyy saada neuvostossa yksimielisyys sen taakse. Ja minä en nyt aio vedota tähän tämän järjestelmän muuttamiseen. Enkä aio ryhtyä tällaisen keskustelun, koska mm, mm, meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla sitä neuvostossa etenee. Mitä tämä verotusneutraalisuus merkitsee? Se merkitsee sitä, että lisäraha tulee se sitten toisella tavalla kansalaisilta tai jäsenvaltioiden alueelta. BKT-osuus laskee. Ei välttämättä samassa suhteessa kuin tuo lisätulo, joka tulee omista varoista, mutta BKT-osuuden täytyy laskea. Muussa tapauksessa jäsenvaltiot sanovat, että te verotatte meitä kaksi kertaa. Sitä ne eivät tule koskaan hyväksymään. Ja sehän nimenomaan on tämä neutraaliuden käsite. Eli lisätään enemmän omia varoja ja suora BKT-tuki budjettiin sellaisenaan vähenee. Annan Janosin vastata vielä sitten muihin kysymyksiin. Thank you very briefly. Kiitoksia ihan lyhyesti. Me olemme tässä jo vastaamassa kysymyksiin, joten kiitoksia näistä ensimmäistä vastauksista näihin eh, useisiin kysymyksiin. Minä nyt haluan pidentää keskustelua veronkierrosta. mielenkiintoista, että kun puhumme omista varoista jälleen eh, palaamme eh, tähän veronkierto eh, kysymykseen. Kun on kyse verotuksesta neutraaliudesta, niin täytyy muistaa, että tässä on kyse yhteispelistä mahdollisten uusien omien varojen ja pekoteosuuden välillä. Minun mielestäni verotuksellinen neutraalius on semanttinen keksintö, mutta sillä tavalla neutraloidaan mahdollinen kriittinen reaktio meidän ehdotukseen. Jos muistetaan, millaista kritiikkiä Montin ehdotus sai, niin meidän on selitetty tämä, tämä verotuksen neutraalius ei enempää veroja, koska kyllähän BKT osuuskin tulee veroista, joten tämä on se yhteispeli. En kannattaisi monimutkaisempaa BKT-osuuden laskenta mutta, mutta en aliarvioi mitään ongelmia. En aliarvioi niitä ongelmia, jotka syntyvät siinä, että yritetään myydä tämä parlamentin ehdotus ja se, että yritetään yhdistää tämä su- kansalainen ja eurooppalainen hanke suoralla linkillä, se on kuitenkin ajatus, joka tulee siltä kultaiselta äh, ajanjaksolta, jolloin luottamusta Eurooppaan oli vahvempi. En nyt riskeeraisi tätä näinä päivinä. Kiitoksia. Mes chers collègues, ayant remercié nos deux collègues Kiitän kahta esittelijää. Edustaja Valli. Niin, anteeksi, että olen myöhässä. En pystynyt äh, seuraamaan tätä ensimmäistä osiota, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen äh, aihe. Niin, tämä on erittäin mielenkiintoinen asia, koska on siinä mukava ymmärtää, äh, miten, äh, miten valtiot ajattelevat näistä kaikista hienoista ehdotuksista, joita professori Monti on tehnyt työryhmänsä kanssa. Olen seurannut tätä transaktioverokysymystä, olen kovasti samaa mieltä asiasta. Ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan paljon samaa mieltä. Mihin suuntaan voimme oikein mennä, jos ylipäätänsä koskaan päästään yhteisymmärrykseen tästä? Tämä on yksi varmaan vaikeimmista peleistä, joita Euroopan unioni on pelannut, mutta asia, joka tästä puuttuu, on analyysi euroalueen sisäisestä tilanteesta. Minä olen erittäin kiinnostunut siitä, että tämä tulee ilmi, koska on korostettava, että epätasapainoita on olemassa, eli että valtiot, joilla on merkittävä kaupan ylejäämä ehkä maksaisivat enemmän eh, joko euroalueen tai Euroopan unionin budjettiin. Eh, sitä pitäisi ehm, eh, täydentää niiden maksuosuuksilla, jotka hyötyvät tänään talouden epätasapainosta. Ja talouden epätasapaino on torjuttava, jos halutaan saada aikaan kestävä Eurooppa. Jos emme ratkaise sitä, niin asia on kyllä monimutkainen. Ehdotukset ovat mielenkiintoisia, on myöskin ehdotus hiiliverosta mutta fossiilisten polttoaineiden verotus on varmaan eettisesti hyvä ehdotus, mutta se ei varmasti saa kovinkaan paljon suosiota osakseen. Katsotaan, mitä voidaan tehdä. Ainoa asia on se, että näen tämän tavoitteen hyvin kunnianhimoisena, melkeinpä utopistisena, ja uskon, että on aika epätodennäköistä, että kansallinen BKT-osuus mm, vähennetään. Pelkään, että äh, tämä ehdotus, sitä pidetään verojen nostona eikä kansallisen maksuosuuden pienentämisenä. Kansalaiset näkevät sen näin. Siksi on erittäin tärkeää, että selitetään kansalaisille, mitä tässä eh, mietitään, koska muuten voi olla hyvin vaarallista nostaa verotuksia. Tämä eh, hillitsee entisestään taloutta, joka kyllä kasvaa, mutta hyvin hitaasti. Euh, Kiitoksia. Varmasti kaikki olemme samoilla linjoilla tässä suhteessa. Meidän täytyy miettiä sitten, minkälaisen Euroopan haluamme kansalaisillemme antaa, jotta voisimme vastata heidän toiveisiinsa. Ja jos teillä on selkeä ajatus tällaisesta vahvasta Euroopasta, joka vastaa Euroopan kansalaisten toiveisiin, niin sitten täytyy rakentaa sellainen budjetti ja ottaa siihen oikea rahoitus taustalle. Ja tietenkin tasavallassa ja demokratiassa täytyy pohtia sitä, että vaaditaan vähemmän veroilta ja enemmän veronmaksajilta. Vielä pohditaan, hyvä puheenjohtaja, ei meillä ole pelkkä vero. On myös tulot, jos voitaisiin neuvostolle ja komissiolle antaa valtuudet kahdella, miljardilla, kahdella puolella miljardilla verottaa näitä suuria öö, monikansallisia yrityksiä vielä pari kappaletta lisää, niin sillä voitaisiin kattaa Brexitin kulut. Ennen kuin lähdette, hyvät kollegat, haluaisin ottaa esille sen, että Fabia Jones oli sihteeristön johdossa ensimmäinen ensimmäistä 2015 lähtien kahden ja puolen vuoden ajan. Hän on pian, siis kaksi ja puoli vuotta, hoitanut erittäin tehokkaasti ja elegantisti aina hymyillen osoittain selkeä auktoriteetti ja tehokkuutta. Ensimmäinen seitsemättä tänä vuonna hän ryhtyi toisiin toimiin asiantuntija yksikössä ja näin haluaisin kiittää häntä, ilmoittaa, että arvostamme kovasti hänen hymyilevää auktoriteettiaan. Huomenna hänet korvaa Elisa Daforo, joka käsittääkseni varmasti on myös kaikkien luottamuksen arvoinen ja haluan kiittää Fabiota ja toivon, että hän on tyytyväinen uudessa tehtävässään. Fabia on kaikkein belgialaisin briteistä. Ja votre nom, je vais lui faire la bise. Koko se on päättynyt.